ansaitun, mutta hyvin paljon myöhässä. Nyt sitten herra Fuller tulee tänne eh, Lady Ashtonin paikalle. Hän johdattelee meidät keskusteluun Mustanmeren strategiasta. Odottelemme hiukan. Uh, puhemies hyvät parlamentin jäsenet olen tyytyväinen siihen että minulla on mahdollisuus keskustella korkean edustajan varapuheenjohtaja Ashtonin puolesta kanssanne Mustanmeren alueellisesta yhteistyöstä ja sen tulevaisuudesta. Haluaisin, haluan ilmaista tyytyväisyyteni siihen, että parlamentti on niin kiinnostunut asiasta. Mustanmeren alue on hyvin omalaatuinen alue. Siellä on paljon henkilöstö- ja luonnon rikkauksia ja resursseja. Se on ikään kuin silta Euroopan, Aasian ja Lähi-idän välillä ja siksi sidosryhmillä on mahdollisuus yksilöidä sellaisia alueita, joissa voimme tehdä käytännön yhteistyötä. Vuodesta 2007 alkaen, kun Bulgaria ja Romania liittyivät, Euroopan unioni on ollut mukana suoranaisestikin Mustameren asioissa. Alueella on paljon mahdollisuuksia ja haasteita, jotka edellyttävät toimintaa ja koordinaatiota. Siksi olemme perustaneet Mustameren synergian. Vuonna 2008 se on EUn kontribuutio alueelliseen yhteistyöhön. Joskus minulta kysytään, eikö Mustanmeren synergiaa mene päällekkäin itäisen, päälle, itäisen kumppanuuden kanssa? Vastaan ei, koska itäisessä kumppanuudessa on kyse siitä, että halutaan tuoda itäiset naapurimme lähemmäksi Euroopan unionia kohti taloudellista integraatiota. Mustanmeren synergioissa taas on kyse siitä, että EU halutaan tuoda lähemmäksi Mustaa merta myötävaikuttamalla alueelliseen yhteistyöhön. Haluaisin lisätä tähän vielä pari henkilökohtaista kommenttia, jotka liittyvät asiaan. Totta kai näiden kahden politiikan välillä on yhteen sopivuutta, yhteistoimintaa. Samanaikaisesti olemme kuitenkin kehittäneet itä, itäistä kumppanuuttamme merkittäväksi välineeksi suhteessamme itäisten kumppaneidemme kanssa. Ja tämä antaa meille mahdollisuuden myös kehittää Mustan meren synergiaa niin, että siitä tulee väline nimenomaan edesauttaa synergiaa politiikkojemme ja näiden alueiden välillä. Eli meidän täytyy rakentaa sen varaan, mitä olemme jo rakentaneet itäisten maiden kanssa yhdessä. Meidän täytyy saada aikaan synergiaa rajat ylittävän yhteistyön piirissä ja Haluamme toki aktiivisemman roolin alueellisen yhteistyön puitteissa. Hyvät jäsenet, meillä on laajat intressit Mustalla merellä, Mustalla merellä liittyvät muun muassa kalastuksen, energian, liikenteeseen, ympäristöön, turvallisuuteen. Ja me olemme keskittyneet oikeastaan kolmen alakohtaisen kumppanuuden luomiseen. Ne liittyvät ympäristöön, liikenteeseen ja energiaan. Maaliskuussa 2010 me aloitimme ympäristökumppanuuden. Tämän lisäksi meillä on myös rajat ylittävää yhteistyötä alueella. Mustanmeren ohjelman talousarvio vuodelle 2007-2013, tämä liittyy siis Euroopan naapuruus- ja kumppanuus- Ähm, ohjelmaan. Tämä budjetti on kasvanut 17,5 miljoonasta 25,7 miljoonan. Siihen liittyy 18 hanketta ja ne kattavat neljä painopistettä EUn vuoden 2007-2013 Mustanmeren ohjelmassa. Ensinnäkin halutaan tukea rajat ylittäviä kumppanuuksia taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen puolesta. Halutaan jakaa resursseja ja kompetensseja ympäristön suojelun hyväksi ja halutaan tukea kulttuuria ja koulutusta, jotta voitaisiin perustaa yhteinen kulttuurinen ympäristöllinen alue. Me emme välttämättä ole vielä edistyneet niin paljon kuin olisimme toivoneet näiden kolmen kumppanuuden täytäntöönpanemisessa, ja siksi onkin tullut aika pohtia uudemman kerran sitä, kuinka voimme viedä tämän Mustameren alueen yhteistyömme pidemmälle ja olen erittäin tyytyväinen siitä, että minulla on mahdollisuus keskustella tästä teidän kanssanne. Mustanmeren strategian tulevaisuuden kannalta täytyy pitää huoli siitä, että se otetaan vastaan hyvin niin EU-ssa kuin niiden Mustanmeren valtioiden alueillakin, jotka eivät kuulu vielä unioniin. Ja meidän täytyy pohtia, kuinka voisimme tuoda uutta elämää tähän Mustanmeren synergiaan. Ja meidän tuleekin ottaa huomioon kolme seikkaa. Ensinnäkin, meidän täytyy elvyttää ja uudistaa EUn lähestymistapaa Mustameren alueen yhteistyöhön. Sen täytyy, meidän täytyy ottaa huomioon suhteidemme mon, monimuotoisuus. Meillä on muun muassa hakijamaa Turkki, strateginen kumppani Venäjä, ja lisäksi itäisen kumppanuuden kumppanimme Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia ja Azerbaidsan. Täytyy myös muistaa näiden maiden joskus hankalatkin suhteet keskenään tai Mustameren naapurimaiden kanssa. Toiseksi, meidän täytyy ottaa huomioon muut alueen yhteistyöpuitteet. Meidän ei tarvitse tietenkään keksiä pyörää uudestaan ympäristön alalla – Mustanmeren komissio on erittäin tärkeä toimija ja Euroopan unioni toivoo, että se pääsee täysjäseneksi siihen. Me haluaisimme myös kiihdyttää Mustanmeren taloudellisen yhteistyön organisaation suhteitamme, erityisesti kun ajatellaan sen 20 ähm, juhlavuotta ja siihen liittyvää huippukokousta, joka järjestetään Istanbulissa 26.6 uusi uudistunut Mustameren synergia ja Mustanmeren taloudellisen yhteistyön organisaation kanssa tekemämme yhteistyö varmasti antaa parempia mahdollisuuksia kehittää käytännön yhteistyötä ja vaalia vuoropuhelua EUn ja Venäjän, tai samoin kuin EUn ja Turkin välillä. Molemmat ovat erittäin tärkeitä toimijoita alueella. Ja kolmanneksi, ja kaikkein tärkeimpänä ehkä, meidän täytyy pelata EUn vahvuuksien ja mahdollisuuksien vara, päälle, varaan, joita Lissabonin sopimus meille tarjoaa, niin sisäisten ja ulkoisten politiikkojemmekin ja välineidemme osalta. Jatkossakin arvostan kovasti tällaisia keskusteluita parlamentin kanssa. Meidän täytyy pohtia sitä, kuinka voimme viedä eteenpäin EUn lähestymistapaa kuinka voimme viedä eteenpäin EUn lähestymistapaa tähän tärkeään alueeseen. Kiitos. Kiitoksia. Ensimmäisenä herra Ungureno. Kiitoksia. Arvoisa puhemies, Mustanmeren esittelijänä voin vahvistaa sen, että 15 kuukauden, 50 kuukautta meni ennen kuin tässä parlamentissa hyväksyttiin EU-strategia, joka nostaisi Mustanmeren synergiaa. Kun 2008 Mustanmeri-synergia lanseerattiin, odotukset olivat korkealla. Tämän synergian eh, tällä oli monia hyviä puolia. Ensinnäkin se, että Mustanmeren alue nostettiin omaksi EU-politiikka-alueeksi ja sitten se myös nostettiin strategisesti tärkeäksi alueeksi EUlle. Neljä vuotta myöhemmin tulokset ovat pettymys. EU-politiikan suhteen Mustanmeren alue tuntuu pikemminkin mustalta aukolta. Ei minkäänlaista globaalia raportointia siitä, miten synergia on toimeenpantu sitten vuoden 2008. Ei politiikka-asiakirjaa Mustanmeren alueelta ja toiseksi on todettava, että Mustanmeren haasteet eivät odota rauhanomaisesti, että komissio saisi hihansa käärittyä. Musta meri on hyvin jännitteinen ja alue ja potentiaalinen kriisialue, vaikka sektoriaalisilla alueilla ympäristö merenkulku- ja kalastusalueella on jotakin edistystä tapahtunut. Strategisilla alueilla ei edistyksestä eikä parannuksesta voida puhua esimerkiksi energian ja turvallisuuden alueella. Kahdella hetkellä 2008 ja 2011 Euroopan parlamentti halusi nostaa Mustanmeren synergian Mustanmeren synergiaksi. Ja tämä kysymys on edelleenkin aktuelli. Aikooko komissio luoda tällaisen strategian? Kiitos. Kiitos sitten herra Rusek. Thank you, chairman. Kiitos puhemies. Hyvät eh, kollegat, eh, Mustanmeren strate- alue on strategisesti tärkeä alue Kuten mainittu, siellä on hakijamaita, siellä kuten Turkki, siellä on EU-maita, strategisia kumppaneita ja itä, itäisiä kumppaneita. On tärkeää, että saadaan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta koko alueelle. Kyllä, täällä on tällaisia jäätyneitä konflikteja tällä alueella. Ne ovat olleet jäätyneitä jo yli 20 vuotta. Mitä pitäisi tehdä? Komissaari ehdotti lähestymistapaa, jonka mukaan tuettaisiin sektoripolitiikkaa, kuten liikennettä, matkailua, energiaa, ympäristöpolitiikkaa. Se on oikea tapa lähestyä. Pisek eh, tai parlamentaarinen komitea tai Mustanmeren komitea, ne ovat juuri sellaisia organisaatioita, jotka katsovat näitä politiikan lajeja. Tällainen meren valtaväylä tarvitaan, koska täällä pitäisi luoda lisää luottamusta alueella olevien maiden kesken ja pystyä lisäämään matkailua, mm, lisäämään energiaa, tuottoa. Ja tällä tavalla voitaisiin myöskin näitä jäätyneitä konflikteja pystyä ratkaisemaan. Eli toisin sanoen se, mitä komissaari täällä meille esitti lähestymistavaksi, se on mielestäni hyvä. Meidän pitäisi sitä tukea ja meidän täytyy olla myös aktiivisempia itse. Meidän täytyy parlamenttina osallistua tähän yhteistyöhön. Kiitos sitten, herra Möltser. Danke, herr Präsident. In letzter Zeit ist Kiitoksia puhemies. Viime aikoina on varmasti jotain tapahtunut itäisen kumppanuuden vahvistamisessa ja tehostamisessa enemmän, äh, enemmällä on varmasti hyvä lähestymistapa, jotta voidaan rohkaista itäisiä eh, kumppaneitamme tekemään tarvittavat muutokset, ja tämä aivan erityisesti pätee Mustanmeren maihin. EU voi tarjota apuaan ja olla reformien moottori eri alueilla. Mustanmeren alue tulee aivan epäilemättä nousemaan tulevina vuosina entistä tärkeämmäksi, eikä vähiten energiakysymyksen takia. EUn täytyisi ottaa tässä kestävä lähestymistapa, jotta kaikkien osapuolten intressit voitaisiin ottaa parhaalla mahdollisella tavalla huomioon Tämä sama pätee myös uusiin maakaasu- ja öljyputkiin, jotka liittyvät tietysti unionin energiahuolteen uusia riippuvuuksia, kuten esimerkiksi suhteessa Turkkiin tulisi toki välttää poliittisesta katsannosta. Mustanmeren maiden lähestyminen EU, kuten Ukrainan lähestyminen, on toki hyvä asia, joskin me, meidän on tietysti myös legitiimit Venäjän intressit ottaa huomioon silloin, kun ne tosiaan legitiimejä ovat, että me myös sitäkään kumppanuutta vaarantaisi. Mr. Kara. Kiitos sitten herra Karas. Komissaar, hyvät naiset ja herrat, minä olen iloinen siitä, että tällainen strategia on olemassa ja tässä, että sitä on aivan oikein, oikein arvioitu status kuoa Ja tällainen selittely on ohi. Tässä on yhä tärkeämpi ja tärkeämpi alue e, maantieteellisesti ja siellä on hyvin paljon työvoimaa, potentiaalia, siellä on hyvin paljon energiaresursseja. Senhän myöskin Tonava laskee Mustaan mereen. Se on eurooppalainen joki ja on hyvin tärkeää, että me yhdessä teemme mm, yhteistyötä tämän alueen eteen. Meidän täytyy koordinoida kaikki ne aktiviteetit, joita maat tekevät, jotta eivät kaikki pelaa omaa peliänsä. E, tulevaisuuden energia-asiat ovat hyvin merkityksellisiä Euroopan kannalta. Ja toimitusvarmuus täytyy ottaa huomaan, huomioon on myös kysymys siitä, että on, on myöskin vaihtoehtoisia hankkeita tällä alueella. Tämä Kaspianmeri ja Mustameri, kun me katsomme, miten tärkeä alue on, niin e, siellä on hyvin paljon avoimiakin konflikteja. On kysymys taloudesta, energiasta, turvallisuudesta, vakaudesta ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että nyt tähän alueeseen tällä tavalla strategisesti paneudutaan. Kiitos. Seuraavana edustaja Kalfin. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Haluaisin ilmaista olevani samaa mieltä komissaarin kanssa Mustanmeren alueesta ja niistä mahdollisuuksista, joita EUlla on tällä alueella. Olen iloinen siitä, että komissio näkee tulevaisuuden mahdollisuuksia yhteistyöllemme tällä alueella. Ja olen tyytyväinen, että olen tyytyväinen siihen, että tämä äh, että enää ei ole niin, että itäinen kumppanuus olisi ikään kuin siirtynyt Mustanmeren äh, strategian taka-alalle. Ähm, se on taas otettu etualalle. On erittäin tärkeää, että meillä on rajattelyttävää yhteistyötä ja mukana oloa paitsi energia-alalla myös ihan inhimillisissä yhteyksissä. Matkailu, kulttuuri, koulutus, ne ovat erittäin tärkeitä asioita ja on hyvä, että komissio asettaa selkeitä tavoitteita ja pistää myös rahaa sivuun näitä varten. Mrs. Sitten Rova Tikau. Thank you, Mr. Chair, Mr. Commissioner. Negre... Kiitoksia, puhemies. Mustameren alueen strateginen tärkeys erityisesti energiaturvallisuudelle ja energian monimuotoistumiselle Euroopan unionille on keskeinen. Tämä johtuu siitä, että vähän Keski-Aasia ja Kaspian meri ovat niin lähellä. Romania ja Bulgaria mm, jäsenyyden takia EUsta on tultava tärkeä toimija tuolla alueella. Itse olen korostanut Euroopan lisäarvoa ja eteläisen maakaasuputken strategista merkitystä EUn kannalta. Nabucco ja transadriaattinen putki, kuten myös Kreikka, Azerbaidsan, Romania, konnektio kaikki osoittavat, kuinka tärkeää on, että EU sitoutuu Mustanmeren alueeseen ja parempaan yhteistyöhön ja että myös maat itse tekevät parempaa yhteistyötä keskenään tuolla alueella. Toivoisin, että komissio antaisi suuremman merkityksen tälle alueelle. Kiitos. Sitten meillä on Catch the Eye-menettely. Ovat Chikau. Kiitoksia kovasti, puhemies. Mustan meren alueen strategista tärkeyttä ei voida kiistää. Se on tärkeää poliittisesti, taloudellisesti, kaupallisesti, energian kannalta, turvallisuuden kannalta, liikenteen kuljetuksen kannalta, naapuruuspolitiikan kannasta ja ulkosuhteiden kannalta. Ja senpä vuoksi olen sitä mieltä, että Mustan meren strategia on asia, joka ei ole mikään vaihtoehto, vaan se on välttämättömyys tälle alueelle – Siinä täytyy ottaa huomioon alueen vakauteen liittyvät kysymykset. Täytyy pyrkiä ratkaisemaan näitä jäätyneitä konflikteja. Alueen taloudellistakin potentiaalia täytyisi käyttää hyväksi energia-alalla nimenomaan. Romania tukee aktiivista politiikkaa Mustanmeren alueelle yhdessä Tonavan alueen rinnalla. Romanian, Romania on sitä mieltä, että on tärkeää saada puitteet selkeälle yhteistyölle ja siksi pyytäisinkin komissiota tekemään todellisen strategian. Kiitos. Kiitos, teidän edustaja Paska. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Arvoisa. Ki... Hospodárskych vstupných brán do Európskej únie. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen. Taloudellisella alueella Mustan meren satamat, jotka tuovat tuontitavaroita eh, Eurooppaan tai vievät tavaroita Aasiaan, ovat hyvin keskeisiä ja siksi niiden kapasiteettien kasvattaminen on äärimmäisen tärkeää, ei ainoastaan rannikolla, vaan myös sisämaassa, missä kapasiteetteja täytyy vahvistaa. Tämä koskee myös Tonavaa, tätä eurooppalaista jokea. Siksi uskoisin, että on taloudellisesti erittäin tärkeää koordinoida kaikkia niitä dokumentteja ja Mustanmeren strategiaa ja Tonava-strategiaa, siis näitä kahta EU-asiakirjaa, koska ne ovat keskinäisessä riippuvuussuhteessa ja vaikuttavat toinen toisiinsa, erityisesti Tonavan alueella. Näiden molempien eurooppalaisten dokumenttien tavoitteet voivat varmasti hyödyntää koko Eurooppaa, etenkin kun ne koordinoidaan keskenäänkin. Sitten vielä lopuksi edustaja Luman. Domnule komissar, regiunea Mării Negre are o importanță strategică. Tämä Mustanmeren alue on strategisesti hyvin tärkeä ja se liittyy siihen, että hyvin paljon on raaka-aineita ja 50 miljoonaa käyttäjä, kuluttajaa. Tämä on, on naapurialueitamme. Me Alueellinen yhteistyö on tapa eh, hyödyntää Euroopan eh, naapuri, naapuru, naapurustopolitiikkaa. Mustamerihän on osa tätä aluetta, mutta sillä on kuitenkin hyvin pieni osuus nykyisissä suunnitelmissa, kun katsomme, mitä tämä vahvistettu naapuruuspolitiikka pitää sisällään. Alueellinen yhteistyö, sitä on syytä edistää ja pitäisi olla todellinen Mustanmeren strategia EUlla. Mustanmeren synergiasta ja Tonava strategiasta rakennettavat. Kiitoksia. Sitten seuraavana Rova Tikau. Uh, vielen Dank. Uh, domnule comisar, aș dori să vă pun uh, o întrebare Hyvä komissaari, haluaisin esittää yhden kysymyksen. Kun ajatellaan Mustanmeren merikäytäviä, niin tällä hetkellä meillä ei ole monivuotisessa rahoituspuittekehyksessä budjettikohtaa tälle merelle, vaikka kaikille muille eurooppalaisille merille on. Pyytäisin ymmärrystä myös Mustanmeren käytävien osalta ja toivoisin, että komissio loisi TEN eh, budjettikohdan niin, että saataisiin samalla tavalla rahaa tälle merelle kuin Välimeri ja Itämerikin saavat. Ei ole olemassa eh, minkäänlaista globaalia eh, sopimusta Mustameren kalavarantojen hallinnoimiseksi. Olisi hyvä, jos komissio voisi käydä alueellista, alueellista keskustelua tämän keskustelua alueen edustajien kanssa niin, että voisimme eh, saada aikaan yhteisen kalastuspolitiikan. Kiitos. Kiitoksia, Rova Tsikau. Sitten meillä on Catch the Eye. Eh, se päättyi tähän. Ja meillä on sitten seuraavana komissaari Fyyle saa puheenvuoron. Uh, uh, Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Kiitoksia tästä lyhyestä, mutta sitäkin innoittavammasta keskustelusta Mustan meren alueen synergiaa ja strategiaa koskien. Itse uskon vakaasti siihen, että yhdessä Mustanmeren synergia, kun ajatellaan rajat ylittävän yhteistyömme monia muotoja, Euroopan unionin integroitua merenkulkustrategiaa ja Tonava-strategiaa. Mielestäni nämä yhdessä voivat rakentaa koherentin lähestymistavan mustaan mereen. Ja jatkaa, jatkaisikin samoilla linjoilla kuin edellinen puhuja sanomalla, että kollegani Mario de Manaki on aloittanut prosessin, joka tarkoituksena on varmistua siitä, että kaikki Mustanmeren rannikkomaat ovat yhtä lailla mukana rakentamassa merenkulkuagendaa, eh, jonka ne jakavat ja jota ne eteenpäin vievät. Erityisesti kestävä kalastusstrategia on tässä keskeisellä sijalla eh, marraskuussa Bukarestissa järjestetään konferenssi kestävästä kalastusstrategiasta. Tällainen lähestymistapa voi lisätä yhteistyön mahdollisuuksia aina siellä, missä yhteisiä intressejä EUn kanssa on, EUn ja Mustanmeren kumppaneiden välillä. Näin voidaan vastata alueen haasteisiin, kuten liikenteeseen, ympäristöön, meren, meri- ja kalastuspolitiikkaan ja koulutukseen. Toivomme, että kaikki tämä myös lisää luottamusta ja hyvää yhteistyötä kaikkien näiden maiden välillä. Euroopan unionin täytyy uudelleen tarkastella intressejä tuolla alueella, strategisia, poliittisia ja taloudellisia intressejä. Sen on myös keskusteltava edelleen siitä, miten nämä intressit parhaiten saavutetaan. Ja tässä me tulemme luottamaan Euroopan parlamentin tukeen ja odotamme innolla sieltä tulevia, teiltä tulevia suosituksia. Haluan vakuuttaa parlamentille, että me edelleen sitoudumme Euroopan unionin Mustan meren alueen strategiaan. Sitten kun sen aika on, mutta ennen sitä tulemme tekemään kovasti töitä mainitsemieni elementtien parissa. Joitakin teitä kuunnellessani minä sain sen tuntuman, että turvallisuus- ja energia-alan kaltaisilla sektoreilla tai alueellisen yhteistyön alueella, demokratisointi alueella ei ole ei tehdä työtä, koska Mustameren strategia ei ole vielä olemassa. Tämä ei ole totta. Me työskentelemme kovasti näiden alueiden, aihealueiden parissa ja itäistä kumppanuutta kehitämme koko ajan sellaiseksi politiikaksi, jossa me itse asiassa rakennamme Euroopan unionia ikään kuin tuon alueen sisään. Kiinnostava seikka näissä keskusteluissa tässä toimielimessä, mutta myös neuvoston jäsenten välillä on se, että aina on ihmisiä, jotka vaativat tätä strategiaa institutionaalista kehystä ja niin edelleen. Ja sitten kun minä kutsun näitä ihmisiä käymään ja esittämään konkreettisia ideoita kaiken sen lisäksi, mitä me jo teemme, miten he haluaisivat nähdä tämän strategian, sen pilarit, sen struktuurin, niin totta puhuen silloin tällaisia hyviä ideoita yleensä ei paljoakaan esitetä, niistä on pikemminkin puute. Ja minä väittäisin, että se aika, jonka me otamme tämän asian vakavaan käsittelyyn, ei mene hukkaan. Me tulemme työskentelemään itäisen kumppanuuden parissa tätä strategiaa odotellessa. Me tulemme syventämään suhteitamme alueen kumppaneihimme ja tulemme kasvattamaan tukeamme rajat ylittävälle yhteistyölle kuten myös varmistumaan siitä, että nyt Lissabonin sopimuksen puitteissa Euroopan unioni tulee esittämään tehokkaampaa ja merkittävämpää roolia alueellisen yhteistyön saralla. Kiitoksia. Kiitos komissari Füle. Keskustelu on näin päättynyt tästä aiheesta. Seuraavana meillä on yhteiskeskustelu EUn eh, ja Azerbaidsanin ja EUn ja Armenian sopi sopimusneuvotteluista. Meillä on mietintö Anneli Jätemäeltä Azerbaidsanin assosiaatiosopimuksesta.